Nyt menemme äänestysselityksiin. Pyytäisin, että poistutte salista nopeasti, jotta ne, jotka haluavat jäädä antamaan selityksiä, voivat, sellaisen, voivat niin tehdä normaalioloissa. La parola Ensinnäkin Langen niin mietintö vakuutusedustuksesta. Annan puheenvuoron Maullu nimiselle edustajalle. Je Onorevole Maullo in aula. Maullo, oletteko salissa? La parola onorevole Mamikins. Hän ei ollut, mutta Mamikins saa puheenvuoron minuutti. Eh, paldies priekšsēdētāja kungs. perspektiivä pekā ei ole... Niin, puhemies, tämä nyt eh, voimaan astuva direktiivi vakuutusten eh, välittämisestä on selkeä edistysaskel, jos ajatellaan EU-kansalaisten oikeuksia sekä oikeudelliset että fyysiset, oikeudelliset henk- henkilöt EUn sisällä ja sen ulkopuolella hyötyvät tästä he ovat oikeutettuja, oikeutettuja korkealaatuisiin tuotteisiin. Heidän pitää saada näistä tuotteista riittäviä, riittäviä tietoja näistä, näistä fyysisiltä yrityksiltä. Vapaa kilpailu ja, niin, ja, ja, niin, ja myös sitten toim, näiden vakuutusmyyjien vapaat toimintaedellytykset EU-ssa ovat tärkeitä ylläpitää. On tietenkin hyvä huolehtia myöskin kustannusten kattamisesta. Siksi äänestin näitä välityspalkkioita palkkioiden puolesta. Honorevole Annan. Yes. Seuraavaksi Annan. Mr. Deputy. Kiitoksia puhemies. Sisämarkkinoiden loppuun vieminen palvelujen ta- kohdalla tarkoittaa kahta eri asiaa. Suurin osa ymmärtää sen niin, että on vapaata kauppaa palveluissa. Jos voi myytä, myydä tuotetta jossain maassa, sitä pitäisi yhtä lailla voida myydä jossakin muussa maassa. Siis tuotteiden vastavuorojen tunnustaminen, niin kuin tavaroidenkin kohdalla, mutta tietenkään tätä ei löydy tästä mietinnöstä, vaan tässä puhutaan yhteisestä sääntelyrakenteesta sen sijaan, että yksinkertaisesti mahdollistettaisiin palveluiden vapaampi liikkuminen, asetamme sääntöjä, kuluttajasuojella ja niin edelleen, joita pitää yhtä lailla noudattaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä kautta lisätään estettä markkinoille pääsylle ja luomme sääntelymän tiukemman markkinatilanteen kuin muutoin olisi Tämä on ollut juuri perusvirheenä EUn markkinamallissa alusta lähtien sen, että laajennettaisiin kuluttajan valinnanmahdollisuutta, olemme rajoittaneet sitä omien etujen takia. Esimerkiksi me haluamme Isossa Britanniassa yhteiset markkinat, mutta emme yhteisiä sääntöjä, siksi maani aikoo äänestää siitä, että lähdemme EUsta pois. Arnot. This report does call for... Tässä mietinnössä äh, äh, äh, peräänkuulutetaan parempaa kuluttajasuojaa. Hieno homma. Mutta eh, ajatellaan tätä koko kontekstia, eh, miten tarpeen vähentää kansallisia toimenpiteitä ja näin eh, rajoitetaan kansallisten päättäjien oikeutta päättää tämän töpäisistä asioista. Ja pyritään tietenkin lisäämään yhä ja entistä enemmän kaikkea EUn sääntelyä kautta unioniin. Tästä, tästä syystä minä vastustan sitä. Tämä olisi paremmin ollut saavutettavissa jäsenmaiden tasolla kuin Euroopan unionin käskystä ja toimesta. Mutta on tässä toinenkin, mikä hiertää Eli nämä delegoidut säädökset, jonka ansiosta komissio voi rauhassa jatkaa lainsäädäntötyötään ilman, että se koskaan palaa tänne saliin enää arvioitavaksi, koska me olemme kuitenkin valittuja edustajia tässä parlamentissa, ja se, se on minusta periaatteessa väärin. Passiamo alla Seuraavaksi menemme Zuberin mietintöön. Pospisil saa puheenvuoron pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu protože. puhemies äänestin tämän mietinnön puolesta koska olen sitä mieltä että lasten köyhyys joka vain kasvaa ilmiönä euroopassa on todella ongelmallinen. hiljattain yli kuusi miljoonaa lasta on kärsinyt köyhyydestä Euroopassa. Tämä suuntaus vain kasvaa. Se on kielteistä, siksi EU pitää tarttua kysymykseen ja pyrkiä löytämään ratkaisuja. Olen oikeistopolitiikko, minä tuen äh, finanssi, tiukkaa finanssipolitiikkaa, että budjetit pysyvät kurissa, mutta samanaikaisesti täytyy sanoa, että liialliset säästöt, ne eivät saa, ne, ne, niiden ei voi antaa vaikuttaa lapsen, eikä, eikä tämä saa lisätä köyhyyttä ja vähentää koulutus- ja sosiaaliturvan mahdollisuuksia, koska mitä tulee tulevaisuuteen, tätä kautta voitaisiin luoda sukupolvi, joka on sosiaalisesti heikossa kantimissa, se voisi olla heikko, huono asia myös turvallisuutemme kannalta. Mamikins saa puheenvuoron. Berner muss Puhemies, lapsissa on tulevaisuutemme. Siitä ei sen enempää. Jos ei ole, jos ei ole lapsia, niin ei ole tulevaisuuttakaan. Sen vuoksi eh, kaikki poliittiset toimet olisi suunniteltava ja suunnattava niin, että – että me voimme taata lapsillemme pääsyn laadukkaaseen koulutukseen ja sitä kautta sitten varmistaa heille asema yhteiskunnassa. Ja, mutta kuitenkin monista hankkeista ja suunnitelmista huolimatta köyhyys vain leviää rajoja, rajoja kunnioittamatta pitkin EUta köyhyys näkyy eri tavoin. Sen, sen vuoksi meidän pitää työdä, tehdä työtä yhteistyössä kaikkien toimielinten kanssa niin, että lapset saavat paremman mahdollisuuden koulutukseen, saavat vaatteita päälleen ja muita sosiaalipalveluja. Kiitos. No arvoisa puhemies mielelläni tuen tätä mietintöä. haluan kiittää esittelijää asian esittelystä koska lapsiköyhyys ja se seikka että meillä yksi neljästä lapsesta euroopassa on alle köyhyysrajan. Se on asia, jota emme voi hyväksyä. Meidän täytyy toimia tilanteessa, investoida koulutuksen aivan erityisesti. Koulutus on avainasemassa. Se vähentää köyhyyttä eikä riitä, että koulutaan vain lapsia, vaan pitää ottaa mukaan myös perheet, vanhemmat, huoltajat. Näin voidaan varmistaa, että he täysin ymmärtävät sen, että koulutuksen myötä lapsella on mahdollisuus päästä pois köyden kierteestä. Myös voidaan tehdä paljon terveydenhuollon, asuntopolitiikan, ravinto tietämyksen kohdalla täällä Euroopan parlamentissa. Mehän tiedämme, että Eurooppa vanhenee, me tarvitsemme lapsiamme tulevaisuudessa ja ei ole kyse vain moraalista velvoitteista investoida lapsiin, vaan tämä on myös järkevää taloudellisesti ja sosiaalista ajatellen. Näyttää siltä, että Neiko ei ole paikalla. Annan puheenvuoron huismenovaalle господин председател. Според данни на Евростат, процентът на деца, живеещи в бедност и социални Unkarissa on suuri, johtaa sitten koulupudokkuuteen ja on ylipäätänsä yhteiskunnasta se syrjäytymiseen, sosiaalisen syrjäytymiseen siis ongelma on yhä pahenemassa. Näin pitäisi kyetä tasoittamaan tie pois köyhyydestä lapsille, tukea lapsia, vanhempia, muita aikuisia, jotka ovat huonossa asemassa. Lapsiin pitää investoida, sehän on ihan selvä strategia. Sosiaalirahaston kautta tuli, tulisi myöskin kanavoida varoja äh, lasten köyhyyden äh, ratkaisemiseksi. Myöskin 2020 strategiassa tarvitaan näitä toimia. Anderson. Anderson äänestin siis tämän tekstin puolesta näin jäsenvaltiot sitoutuvat tarttumaan lapsiköyhyyteen vähentävät sosiaalista eriarvoisuutta. kautta eun yksi neljästä lapsesta elää köyhyydessä omassa vaalipiirissäni lontoossa tämä on jo kolmekymmentäseitsemän prosenttia järkyttävä. monet mepit täällä parlamentissa ylpeinä tukevat lapsitakuurahastoa jotta lapsi lapset pääsevät, pääsevät koulutuksen, ilmaisen koulutuksen, sosiaalipolitiikan, asuntopolitiikan piiriin huomenna. Yhdisten kuningaskunnan parlamentissa konservatiivihallitus vie eteenpäin häpeällisen suunnitelman leikata sosiaaliturvaa ja noin 640 000 uutta lasta joutuu köyhyyteen Lontoon alueella ensi vuonna. Tätä, tätä vastoin Labour-hallitus aikaisemmin, kun lap, las, lapsiköyhyys väheni huomattavasti. Minä ja kollegani jatkossakin haluamme taistella lapsiköyhyyttä vastaan, että se voidaan juuria pois kaikkialta. Polčak. Polčak on seuraava puhuja. Pane předsedo, za udělení slova. <clears throat> Já chci rovněž sdělit, že jsem hlasoval pro. Puhemies, minäkin äänestin mietinnön puolesta, vaikkakin olin hiukan epäröivälläkin kannalla. Täällä on mainittu, että miten lasten määrä uhkaa kasvaa, jota köyhyys uhkaa. Kyllä, näin on ja tämän takia minä tuin mietintöön. Jo kuitenkin olen sitä mieltä, että valtio ei voi korvata vanhempia. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jotkut ehdotukset eivät menneet läpi. Esimerkiksi minimistandardi koskien lasten asuntoja. Kyllä, on totta, että lapset voivat asua hyvissä oloissa, mutta jos vanhemmilla ei ole varaa tiettyyn asuntoon, niin kuka sitten sen maksaa? Onko se valtio? EU? -ko? Minun mielestäni jotkut vaatimukset sosiaaliturvasta eivät ole täällä parlamentissa menneet läpi tässä on menty hiukan liian pitkälle, siis sella, niin, että tämä ei enää ole mahdollista. Kiitos. Kelli. Niin, haluan kiittää tästä mietinnöstä. Tämä on äärimmäisen tärkeä mietintö. Mehän puhumme köyhyydessä elävistä lapsista. Ja tämähän on täysin sen vastaista, mitä YK on yleissopimuksessa sanotaan. Asialle täytyy tehdä jotain. Kun lapset joutuvat elämään köyhyydessä, he eivät voi itse kovinkaan paljon asiaansa auttaa. Eivät voi parantaa ruoan puutetta, asumisongelmia, koulutuksen puutetta, eivät voi parantaa tilannetta. Lapsilla, lasten tulee voida leikkiä eikä ähm, miettiä vaikeita oloja. EU on yksi maailman rikkaimmista alueista ja meidän tulisi olla vihaisia siitä, että lapsiköyhyyttä ylipäänsä on olemassa Euroopassa taloudellisen taantuman aikana. Tämä oli hankala asia, mutta nyt kun me olemme pikkuhiljaa tässä elpymässä, niin kyllä meidän täytyy toimia. Kiitos. A ma gyermekei a jövő Európának Tämä Tämän päivän äh, lapset ovat äh, huomisen Euroopan kansalaisia e, erittäin suuri ja hankala ongelma, kun lapset joutuvat virumaan köyhyydessä. Ajatellaan, että ollaan kuitenkin 21. vuosisadalla ja nyt on yhä enemmän sellaisia lapsia, e, jotka ovat köyhinä ja nyt vielä sitten esiintyy yhä uusia sellaisia lastentautejakin, joita, jotka olimme jo luulleet voittaneemme. Tämä äh, koskee äh, monia äh, perheitä, myöskin keskiluokkaisia. Niin Euroopan unionin tulisi tehdä tästä asiasta yksi painopistealueestaan lapsiköyhyys ja lasten vastaava koulut, no, vastaavasti parantuva koulutustaso ovat tärkeitä tavoitteita. Ja myöskin nämä lasten edustus pitäisi jollakin tavalla varmistaa näissä päätöksenteossa veroon vetoaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin tämän tulevaisuuden varmistamisen kannalta. Makovei. Mulțumesc, Kiitoksia, puhemies. Oikeus opetukseen, terveydenhoitoon, oikeus asumiseen ja asuntoon, oikeus osallistua niiden päätösten tekemiseen, jotka koskevat ihmistä, on taattu myös lapsille YK yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, mutta monet lapset eivät nauti näistä oikeuksista. Jotkut hallitukset eivät ole niistä kuulleetkaan, eivätkä ole valmiita niitä soveltamaan käytännössä. Tilanne Euroopan unionissa on erittäin vakava. Yksi neljästä ää, kehityksestä on köyhyys uhan alla. Puhumme Euroopan unionista, maailman rikkaimmasta alueesta. Tämä on seurausta vastuuttamasta hallituksen politiikasta. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä on toimia, jotka ovat omiaan parantamaan tilannetta. Tilanteen täytyy muuttua. Meidän täytyy muuttaa lasten elämät elämiä. ajattelee vaikkapa koulutukseen pääsyä, asun, asunnon saamista. Kyllä lasten köyhyys on suorassa yhteydessä vanhempien köyhyyteen. Vanhemmilla ei ole työpaikkaa, eivät voi lähettää lasta kouluun. Kreikkalaisessa sanalaskussa sanotaan, että sivilisaatio tarkoittaa sitä, että voidaan istuttaa puita ja annetaan varjoa ihmisille. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Kiitos puhemies. Minun sukupolveni on nähnyt kaikkein vakavin, suurimman laskun maailman köyhyydessä, maailman historiassa. Ihmiset, jotka kärsivät vakavasta köyhyydestä YK on mukaisesti, on laskenut kahdella kolmanneksella viimeisen 25 vuoden aikana jyrkin lasku Aasiassa ja Afrikassa. Ja mikä on aiheuttanut tämän tämän vapaa kauppa, markkinoiden yhdentyminen globaaliksi markkinoiksi, ja se, että on pyritty voittoon matkapuhelun yhteydessä ja muualla. Olen pahoillani, että joudun tämän nyt sanomaan, mutta ei tämä johdu siitä, että on äänesty, äänestetty mitään, minkään mietas, miet, päätöksen puolesta. Me emme ole vaikuttanut tähän yhtään mitään jotka ovat aiheuttaneet tällaisia hyviä laskuja maailman köyhyydessä. Mutta parasta, mitä me voimme parlamentissa tehdä, on vapauttaa henki pullosta ja lopettaa liiallinen sääntely eikä puuttua asioihin vaan jättäytyä syrjään. Dots saa puheenvuoron. Mr. President. Uh... Puhemies, kiitoksia. Niin, tämä on näiden aikojen ö, henkeen liittyvä asia, että tässä mietinnössä puhutaan tasa-arvon puutteesta ja lasten köyhyydestä. Mutta tässä sitä Euroopan parlamentissa puhutaan asiasta, josta kuitenkin kansalliset parlamentit ovat vastuussa. Jäsenvaltiot kuitenkin ja paikalliset ja kuntaviranomaiset ovat parhaassa asemassa poistamaan ongelmia ja varmistamaan sen, että kaikki kansalaiset saavat tasapuolisen aseman yhteiskunnassa. Ei Euroopan tasolla tarvitse sanella asioita. Tekstistä voidaan myös tämä päätellä. Minä olen sitä mieltä, että että meidän täytyy parantaa elämänlaatua kaikille. Me olemme sitä mieltä, että yhtäältä UKssa me olemme siinä mielessä siunattuja, että meillä on hyvinvointipalveluita ja etuuksia annettavana niille, jotka niitä tarvitsevat, ja voimme avittaa ihmisiä siirtymään työelämään, voimme myös suojella haavoittuvaisimpia. Toisaalta me haluamme taloudellista kasvua, ja työpaikkojen luominen on yksi avain siihen. Kiitoksia ja Arnot. You may believe in a high Äh, äh, saa tämä uskoa äh, korkean verotuksen ja korkeiden sosiaalien julkisten palvelujen yhteiskuntaan yksityistämistä, vallanjakoa ja tulojakoa voidaan kannattaa saattaa kuvitella, että, että, että yhden periaatteessa yleiset edut ovat parempia kuin jotkut satunnaiset. Nämä edut ovat monilla jo hallissa. Äh, tämä on kuitenkin minusta moraalisesti väärin äh, käyttää. Tässä valjastaa nyt jotain vakavaa asiaa, niinkin vakavaa asiaa kuin lapsiköyhyyttä, että tämän tyyppisten vapaa vasemmistolaisten ajatusten ajamiseksi. Henkilökohtaisesti katsona, että tässä olisi paljon, paljon enemmänkin tekemistä äh, kansalais, kansakuntana, puhun nyt yhdistyneestä kuningaskunnasta, lapsi, lapsiköyhyyden torjumiseksi mutta äh, kuitenkin niin, tässä on keskitytty aika lailla kaikkeen muuhun kuin lapsiköyhyyteen. Siksi en voinut tätä mietintöä hyväksyä. Kiitoksia. Mennään seuraavaan mietintöön, joka on Reitken mietintö kohesiopolitiikasta ja marginalisoidusta yhteisöistä. E, e, kohesiopolitiikkahan ei ole pelkästään instrumentti, väline, jonka kanssa voidaan tuolloin tällöin tasoittaa vähän eroavaisuuksia maiden. Näinkin tietenkin joudutaan välillä tekemään, mutta jos ajatellaan tällaista yhteiskunnasta syrjäytymistä, sehän on vallitseva ilmiö. Siksi kannatin tätä mietintöä, koska tällä mietinnöllä saattaa, saatetaan vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnan reunailmiöihin ja, ja siellä syrjäytyneensä elävien elämäntilanteen parantamiseksi. Me pitää tietysti kaiken kaikkiaan parantaa myöskin tiedonkerun tavoitteita ja laatua tässä vaiheessa. Ja sitten, että viranomaiset ymmärtäisivät, että missä ongelmat piilevät ja miten monimutkaisia ne oikeastaan ovatkaan. Sen vuoksi meidän pitää pyrkiä näitä ratkaisemaan myöskin tehokkaalla yhteistyöllä. Předseda za udělení jsem Reintke puhemies. Äänestin Reinke-mietinnön puolesta. Tämä tarkoittaa tiettyä kehitystä. Alun perin tämä mietintö oli aika yleinen. Tässä otettiin kaikki yhteiset huomioon ikään kuin ne olisivat marginalisoituneita, mutta loppujen lopuksi onneksi tekstiä muutettiin ja tätä kautta pystyin sitä tukemaan. Kohesiopolitiikka tarkoittaa sitä, että vähennetään eroja, väärin tai mm, mm, epäoikeudenmukaisuutta ja siitä johtuvia eroja alueiden välillä. Olen sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on myös jonkinlaista taistelua sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tsekin tasavallassa viimeisen viiden vuoden aikana niiden yhteisöjen määrä, joista syrjäytyneisyyttä löytyy, on kaksinkertaistunut. Tämä on kielteinen kehitys ja meidän pitää käyttää hyväksemme EU-rahastoja ja myös omia varoja ilmiön torjumiseksi. de fiecare stat. Niin, kun ajatellaan marginalisoituneita yhteisöjä, niin jokainen jäsenvaltio määrittelee tämän asian kansallisten indikaattoreiden perusteella. Sosiaalinen syrjäytyminen, pitkäaikaistyöttömyys, koulutuksen pääsemättömyys, alhainen koulutuksen taso, heikot asuntoolot, syrjiminen, syrjivät sosiaalipalvelut, terveydenhoidon saamat, saata, saatavuuden puuttuminen ja niin edespäin. Minä itse äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä halutaan osallistaa marginalisoidut yhteisöt arvio, hankkeiden arviointiin ei ihmisiä voi integroida, jos heidän näkemyksiään ei oteta huomioon integrointiohjelmissa. Mietinnössä pyritään myös parempia, tai vedotaan myös parempien yhteyksien puolesta rajat ylittävästi. Ne ihmiset, jotka elävät raja-alueilla ja tekevät ehkä työtä rajat ylittävästi, ovat usein lapsipuolen asemassa. Meidän tulisi tarkastella kansallisia ja EU-ohjelmia tästäkin, tältäkin kantilta. Seuraava puhuja Hanan. Kiitoksia puhemies. Mietinnön tausta on ihan väärä. Tässä lähdetään siitä, että parasta on toimia hallitusten kautta. Sanoisin ihan eri tavalla. Kauppaa tässä tarvitaan. Tässä muuten siirretään vain rahaa toisaalta toiselle Tämä lisää kiistoja ja kriisejä ja estää sitä, että ihmiset itse alkavat hoitaa asioitaan tietoista tai alitajuisesti sen sijaan, että pyytää sieltä valtiolta tukea. Eikö se paras tapa integroida ihmisiä on se, että he voivat vapaasti käydä kauppaa keskenään ilman, että kukaan tähän puuttuu. Ei ole parempaa järjestelmää kuin markkinat niin kuin on jo osoitettu. Näin voidaan äh, auttaa, koota ihmisiä yhteen, jotka muuten välttämättä pidä toisistaan, niin vapaat ma- markkinat ovat tällainen individuaalinen järjestelmä, mutta mitä muutakaan järjestelmää ihmiset eivät ole koskaan keksinyt, joka niin rohkaisee empatiaan ja saa ihmiset ymmärtämään, minkälaista on olla jonkun toisen kengissä. Dots. Dots saa puheenvuoron welcome this report. Äh, äh, tämä äh, mietintö painottuu siihen, että yhteisö, politiikka sitten hyödyttäisi sellaisia yhteiskuntia, jotka, jotka ovat yhteisöjä, jotka ovat syrjäytymässä. Pohjois-Irlannissa tällainen näillä, näillä rahastoilla on pitkään tuettu sellaisia ohjelmia, jotka, jo, jotka, ovat, jotka liittyvät terrorismiin niin, aikaisiin. Siellä on saatu sitten pitkäaikaisia tuloksia rauhantyössä mutta meidän kuitenkaan pidä jäädä lepäämään lagreillemme ja kuvitella, että tällaisella rahoituksella pelkästään ihmisten elämät saadaan reilaan, vaikka näitä tätä tukea ja yhteiskunnallista apua on tullutkin. Pohjoisella kuitenkin viranomaiset ovat täysin piittaamattomasti suhtautuneet esimerkiksi vapaaehtoisia naisten avustusjärjestöjen toimintaan ja pikemminkin mm, rakentaneet äh, raja-aitoja ja esteitä heidän tielleen. Tällä tavalla esimerkiksi esimerkiksi sosiaalirahaston pitkäaikaiset tuen vaikutukset heikkenevät näissä, näillä yhtey- näissä yhteyksissä. Sen vuoksi on hyvä, olisi aika nyt patistaa vähän ministereitämme. Carver. Niin, minä olen ainoa brittimeppi, jolla on romani tausta, niin olen ylpeä mustalaisperinteestäni. Suo, puolustan myös matkustavien mustalaisten oikeuksia. Tulen puhumaan asiasta ihan piakkoin konferenssissa. EU, e siis minä en voi toimia tällaisia toimia EU-tasolla. Meidän tulisi tarkastella näitä asioita kansallisesti, ja niin minä aion jatkossakin tehdä. Minä äänestin tyhjää tästä mietinnöstä, mutta jo 42 ja 6 johdantosan kappale, ne liittyvät, mm, ne liittyvät romanien asioihin ja ei kauheasti yllätä se, että brittikonservatiivit äänestävät näitä tarkistuksia vastaan, koska nehän ovat hiljan halunneet poistaa sellaisia käytänteitä, jotka liittyvät minun omaan yhteisööni. Kiitos. Seuraavaksi Arnot, olkaa hyvä. Tämmöinen kunnon musta. Äh, minä äh, äänestin tyhjää, niin kuin monen, monen, monesti olen tehnyt silloin, kun ei ole lainsäädännöstä kyse. kyse äh, täällä. Olen varmaan yhtä mieltä siitä, että vähemmistöt ja kaltoin kohdellaan aina väliin. Olenko sitä mieltä, että, että romaneja on todella surkeasti käsitelty, kohdeltu joissain maissa ja alistettu sellaisiin olosuhteisiin, joihin kenenkään ei kuuluisi alistua. Toki toki. Eh, Pitää, katsonko, että kansan, kansakuntien pitäisi tehdä enemmän näiden ongelmien ratkaisemiseksi? Tietenkin. Mutta kun sitten luen tätä mietintöä ja siinä sanotaan, että, että, että Euroopan, eh, Euroopan unionin integraatio olisi paras, paras tapa. No ei, vaan siellä paikan päällä tapahtuva näiden tahojen integrointi olisi kaikkein parasta. Minusta tämä tässä on juuri tämä pointti. Ja se on missattu, ja siksi minäkin hylkäsin tämän mietinnön. Kiitoksia. Mennään seuraavaan mietintöön. EUn rooli YKssa. Campbell Bannerman saa puheenvuoron. Puhemies, äänestin tätä vaarasta mietintöä vastaan, koska se edustaa jälleen tällaista EU-paradigmaa, jolla pyritään korvata itsenäiset jäsenvaltiot ja hallitukset. Tämä on kaikki tätä yhä lähempää unionia ja empiriumin rakentamista. Tässä pyydetään turvallisuusneuvostoa, joka saisi, jossa oli pysyvä paikka EUlla. Ranska, Britannia joutuisivat luovuttamaan paikkansa EUlle YK turvallisuusneuvostossa. Se olisi loppu sille, että Iso-Britannia on tärkeä kansainvälisen turvallisuuden tekijä juuri aikoina, jolloin edessä on tällainen tilanne. Tämä on vihamielinen hyökkäys Ranskan ja Iso-Britannian suverenusta vastaan ja meidän pitää tätä vastustaa ja tällainen hylätä. Me olemme joutuneet luopumaan paikastamme VTOssa eikä emmekä enää voi tehdä omia kauppasopimuksiamme. Nyt emme voi antaa paikkaa turvallisuusneuvostossa Brysselille. Mä ullu. Mä ullu ei ole edelleenkään paikalla, joten Pospisil saa já jsem hlasoval pro tuto zprávu protože se domnívám že je nutné. Eh, puhemies äänestin tekstin puolesta koska mielestäni on tärkeää miettiä turvallisuusneuvoston roolia sen uudistamista ja koko YK järjestelmä. Tämä näkyy erittäin selvästi tällä hetkellä, kun turvallisuustilanne Euroopassa heikkenee ja me näemme että me emme pysty edes nopeasti toimimaan tilanteessa. Jos mietintö, jonka tänään hyväksyimme, äh, on vielä yksi askel sen, sen suuntaan, että jäsenvaltiot YK, EU painostavat muita YK jäsenvaltioita. Jos tässä onnistutaan, olisin tyytyväinen. Mielestäni on loogista, että EUlla olisi oma paikka YK turvallisuusneuvostossa, mutta ajattelen, minun mielestäni kuitenkin keskustelua pitää vielä jatkaa, jotta saadaan aikaan turvallisuusneuvoston uudistaminen. Tämän tilanne ainakaan ei ole hyvä ja toivon, että mietintö antaa oman panoksensa. Mekin saa puheenvuoron. Niin, puhemies. Viime, viime, viime aikoina EU näyttää is, isommalta kuin valtioliittymä ja uusi iso organisaatio yrittää vain laajentaa voi, ö, valtapiiriään. Se onkin ollut yksi aktiivisimmista ö, YK ajatusten puoltamiseksi, mitä tulee ilmastonvaihtoon, ilmastonmuutokseen, kulttuurivaihtoon, tämän tyyppisiin seikkoihin. Samaan aikaan joudun kuitenkin todeta, että e, YK kuitenkaan ole järin tehokas ollut kaikin ajon. Ajatellaan vaikka toisen maailman sodan jälkeistä aikaa, jolloin YK oli yksi aktiivisimmista toimijoista maailmassa. No, ja se on tietysti vienyt minun ajatukseni sitten näihin maihin ja niihin saroille. Niin saroille YK pitäisi olla vielä aktiivisempi. Klune. E Puhemies, Euroopan unionin rooli YKssa mahdollistaa sen, että voimme puuttua yhteisiin globaaleihin haasteisiin ja Lissabonin sopimuksessakin YKta pidetään sopivana kumppanina, esimerkiksi kun vastataan kansainvälisiin kriiseihin. Ja EU voi muun muassa korkean edustajan kautta osallistua YK toimintaan. Mehän puhumme nyt aikoina, jolloin meillä on globaaleja haasteita, ja meidän tulisi muistuttaa itseämme siitä, että YK on tarkoitus on ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ratkaista kiistoja taata perusoikeudet ja vapaudet ja myötävaikuttaa sosiaalista kehitystä tai myötävaikuttaa sosiaaliseen kehitykseen. YK, YKlla on avainrooli yhdessä EU: kanssa. Tässä Irlantihan on YKn jäsen ja jäsenyys on mahdollistanut sen, että olemme voineet viedä eteenpäin poliittisia tavoitteita. Me, minä mielelläni tuen tätä mietintöä ja mielelläni osallistun keskusteluihin, kun me arvioimme EUn roolia YKssa. Kiitos. Seuraavaksi Seymour saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. YK on aika selkeä järjestö, mutta avain sana tässä on kansakunnat. EU ei ole kansakunta, vaikka jotkut epätoivoisesti niin haluaisivat täällä. Tämä on tällainen kyyninen suunnitelma jälleen e- EU haluaa valita sen kuningaskunnan paikan. EU ei ole mikään kansakunta, kansanvaltaiseksi sillä ei ole paikkaa YKssa. Niin, kiitos eh, puhemies. Minä eh, puollan tätä mietintöä ja tyytyväinen siihen kaiken kaikkiaan, erityisesti koska minä olen tämän mietinnön EPPn varjoesittelijä. Ja ja olen tyytyväinen siitä, että me haluamme tiivistää yhteistyötä yhdistyneen kansakuntien kanssa. Erityisesti jos äh, ajatellaan äh, YKta, EU on äh, suurin avunantaja silläkin saralla, mikä on tärkeä seikka Oh, sitä on kuitenkin aika hankala sovittaa yhteen sellaisten seikkojen kanssa, mihin EU itse on kohdentanut, joutunut kohteeksi niiden maiden toimesta, joihin apuamme paljon menee. Tietysti korostaa sitä, että meidän pitää paremmin ja yhä tehokkaammin koordinoida ponnistelujemme niin, että autamme näitä maita kehittymään niin, että siellä saadaan rauha syntymään ja terrorismikin aisoihin meidän alueellamme. Makoveilla paikalla. Eli hänen, joka teki ennätyksen tänään. Kiitos varapuhemies, kiitos kärsivällisyydestä näissä äänestysselityksissä. Saamme kuulla jatkuvasti, että eurofederalismi on nyt eh, lähestymässä asioita eh, joustavalla tavalla. Meillä on uusi komissio, joka pyrkii saamaan aikaan vähemmän säädöksiä, mutta sitten meillä on tällaisia keskusteluissa vaaditaan yhtä paikkaa Euroopan unionille, pysyvää paikkaa yhdistyneissä kansakunnissa, mikä on sellaista, mikä osoittaa valtiollisuuden saavuttamista. Minä sanoisin, että Briteillä ja ranskalaisilla on siellä paikka, mutta en usko, että löytyy suurta sympatiaa tälle ajatukselle. Me olemme siis luomassa valtiota ja hallitusta ilman, että on mitään kansakuntaa. Sen taustalla ei ole mitään yleistä mielipidettä, joka olisi eurooppalainen, tai mitään yhdettä, tällaisesta yhteistä identiteettiä, niin kuin vaikka Ruotsissa, Portugalissa tai Unkarissa. Ja tämä on eurokraattien ajatus, että voitaisiin luoda lippu laitetaan valtio sen taakse ja sitten saa ihmiset hyväksymään se tällaisena. Se ei toimi näin. Ihmisen luoto on näin voimakkaampi kuin byrokraattien suunnitelmat. Kansalaiskunnat ovat olemassa siksi, että on olemassa tämä yhteen, yhteen kokoava voima. Euroopan ei tätä ole. Kiitos edustaja Hannan ja sitten edustaja Dodds. Kiitos puhemies. Sellaisena aikana, kun on epävarmuutta ja huolta Euroopassa ja häikelemättömien Pariisin iskujen jälkeenkin, on todella suuri pettymys, että tämä mietintö ja EUn YK-rooli keskittyvät pelkästään integraation ja paikkaamme EUn puolella, että olisi mm, yhteistyötä ajettu takaa kansalaisten iloksi ja hyväksi sen sijaan, että haluttaisiin paikkaa YKssa. Pitäisi korostaa, mikä on meidän koneistamme merkitys ylipäätään YKssa. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten me voimme toimia kansallisten äänien yhteystahona, niin ei, pidetä ääntä vain omasta puolestaan. Minä uskon, että kun ihmiset valitsevat hallituksensa yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kun armeija kansakunta myös puolustaa kansaa, niin varmasti me pystymme puolustamaan omia tumiamme. Me emme tarvitse kenenkään muun ääntä. Voimme vain paremmin koordinoida ja harjoittaa yhteistyötä ja kuten herra Cameron ja Ollankin ovat tällä viikolla puhuneet, tähän suuntaan se täytyy paremmin tajuta, miten voimme tehdä kansallisesti yhteistyötä, jotta voitaisiin puuttua terroriuhkaan monissa maissamme. Arno. Edustaja Arnot. The UN is the uni- YK on yhdistyneet kansakunnat. EU ei ole mikään kansakunta ja se ei ole sitä eikä se voi sitä koskaan korvata ja siksi Euroopan unionissa ei pitäisi olla mitään roolia YKssa. Mr. President, the United Kingdom... Puhemies, yhdistynyt kuningaskunta on yksi kahdesta EUn jäsenvaltioista, jotka ovat yhdistyneissä kansakunnissa, joilla on pysyvä veto-oikeus. Minä en tue mitään Euroopan unionin ehdotusta, joka vie pohjaa pois tai vähentää yhdistyneen kansakunnan asemaa avainjäsenä yhdistyneissä kansakunnissa. Euroopan unionilla saattaa olla hyvinkin tällaisia kuvitelmia, jossa se voisi korvata jäsenvaltiot tässä tärkeässä missä mutta minä en koskaan tule tukemaan tätä Euroopan unionin tavoitetta, ja siksi äänestin kaikissa asioissa tätä vastaan. Kiitos, Rova James. Herra Etheridge. Thank you. Well... Kiitos. No, voiko helpompaa äänestysselitystä ollakaan? Ihan yksinkertaisesti YK, yhdistyneet kansakunnat, EU ei ole kansakunta, yhdistynyt kuningaskunta on suvereni itsenäinen valtio, sellaisena se säilykin, luoja auttakoon meitä ja en halua, että tähän kosketaan ollenkaan. Äänestän aina tällaisia vastaan ja toivottavasti me pidämme kiinni riippumattomuudestamme, suvereniudesta ja omasta paikastamme YKssa. Tämä oli viimeinen äänestysselitys tänä aamupäivänä ja jatkamme kello 15.